Parlamentin joulukuisen istuntokauden keskeytyksen jälkeen olen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoittanut työjärjestyksemme 78 artiklan mukaiset kaksi säädöstä, jotka hyväksyttiin tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaan. Näiden säädösten otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Nyt siirrymme esityslistan käsittelyyn. tälle päivälle ja huomiselle ei ole muutospyyntöjä ja keskiviikolle vihreiden ryhmä haluaa julkilausuman korkealta edustajalta julmuuksista Pohjois-Nigeriassa. Tästä olisi käytävä pyynnön mukaisesti keskustelu ja päätöslausumaesitys. Ja nyt Rauva Hautala saa puheenvuoron tästä. President, as you have mentioned. Puhemies, aivan niin kuin mainitsitte, meidän ryhmämme ehdottaa sitä, että saisimme korkean edustajan julkilausuman mielellään päätöslauselman kerran niistä uskomattomista järkyttävistä julmuuksista, joita terroristiryhmä Boko Haram on toteuttanut Pohjois-Nigeriassa. Koko kaupunki, jossa on 2000 ihmistä, on nyt pyhitty maailmankartalta ja tämä on järkyttävin laajin julmuus, johon tämä ryhmä toistaiseksi on syyllistynyt. Pyytäisin, että parlamentti hyväksyy, että otamme aiheen esityslistalle keskiviikolle. Für den Antrag sprechen. Kuka haluaa puhua tämän pyynnön puolesta? Herra Guerrero. Sí, gracias. Kiitän puhemies. Minun ryhmäni tahtoo tukea tätä julkilausumaa, jota pyydämme korkealta edustajalta ja että kävisimme keskustelua näistä jatkuvasti toistuvista kauheuksista Nigeriassa ja jotka vaikuttavat monien monien ihmisten elämään ja erityisesti ovat naisten kärsimyksenä tällainen julkilausuma hyväksyttäisiin seuraavassa täysistunnossa tämän viikon lopulla keskustelisimme asiasta. Meillä ei ole kovin paljon aikaa valmistella tätä asiaa, mutta me haluamme tällaisen julkilausuman ja haluamme, pidämme tärkeänä tämän asian käsittelyä ja toivomme julkilausumaa helmikuuksi. Haluaako joku puhua tätä pyyntöä vastaan? Frau Hautala, frage ich Sie, sind Sie mit dem Vorschlag... Rova Hautala, oletteko samaa mieltä herra Guerreron ehdotuksesta, että otetaan päätöslausumaisuus vasta seuraavassa täysistunnossa? Okay. Puhemies, minusta tämä on oikein hyvä ehdotus. Tällä viikolla keskustellaan. Kuka haluaisi äänestää tämän pyynnön puolesta? Olkaa hyvä ja nostakaa käsi. Kuka on vastaan? Kuka äänestää tyhjää? Tämä on hyväksytty. Eli päätöslausumaisuus sitten seuraavassa täysistunnossa. Sieltä kollega, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puhemies. Niin, eh, minähän esittäisin kysymyksen siitä, että kun käymme keskiviikkona näin tärkeää keskustelua tai torstai-aamuna itse asiassa – ehkäpä sitten suurempi osa edustajista voisi osallistua torstaina aamuna tähän, eikä myöhään keskiviikkoiltana, kun katselee nyt esityslistaa, niin ehkä tätä voisi miettiä torstai aamupäiväksi. Äh, nyt äänestys on oikeastaan käyty. Rova Mogherini on keskiviikkona koko päivän täällä paikan päällä, joten on ehkä järkevää, että korkean edustajan julkilausuma tulee juuri keskiviikkona. Yritämme saada tämän kohdan esityslistalle niin, että mahdollisimman monet kollegat pystyvät osallistumaan. Torstailla ei ole muutospyyntöjä esityslistaan, mutta nyt haluaisin pyytää, että jäätte paikoillenne vielä jonkin aikaa. Hyvät naiset ja herrat,